Goed collega's, eh, welkom. No niin, hyvät kollegat, tervetuloa. Olen tänään puheenjohtaja Tarin paikalla. Hänellä on toinen kokous, jossa hänen on oltava läsnä. Huomenna hän taitaa olla täällä jälleen. Tervetuloa kaikille. Teillä on esityslistaluonnos edessänne. Minulla on oikeastaan yksi huomio vain, ja se liittyy kohtaan seitsemän. Kohta seitsemän lykätään esittelijä Rivellinin pyynnöstä. Hän tekee vielä työtä, joten tuota kohtaa emme voi tänään käsitellä. Sopiiko esitysistä muuten kaikille tässä muodossa? Hyvä. Sitten puheenjohtajan asiat kohdassa kaksi. Uutislehtisessä lukeekin kielet, joita voimme tänään käyttää – ja se, että kokousta voi seurata netissä. Vielä tervehdys kahdelle ihmiselle, kaksi uutta sihteeristön työntekijää. Caroline O'Sullivan ja Olivier Sautier. Tervetuloa molemmille. Toivottavasti yhteistyö sujuu hyvin ja varmasti sujuukin. Olemme aina tyytyväisiä henkilökuntamme. Sitten kolmas kohta edellisen kokouksen pöytäkirjat 17.18. kesäkuuta. Kuten aina, jos kokouksen loppuun mennessä ei ole tullut kommentteja, niin hyväksytään. Sitten seuraava kohta, varsinainen sisältökohta, erityiskertomus 7 2013 Euroopan globalisaation rahastosta. työntekijät ja tilintarkastustuomioistuimen kollega Itällä on valmistellut tätä. Esittelijä on Jan Mylder. Antaisinko tilintarkastustuomioistuimelle ensin puheenvuoron? Kuuntelemme ensin tämän alustuksen ja sitten esittelijä saa puheenvuoron ja sitten katsotaan, onko muita kommentteja. Voidaan sopia esit- puhujalistasta. Reitala, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you, Chairman. Honorable members, I would first like to thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Kiitos tästä mahdollisuudesta esitellä teille tätä erityiskertomusta globalisaatiorahastosta. Te pyritte nyt löytämään sopua neuvoston kanssa uudesta EGR-rahastosta. Ennen kuin siirryn käsittelemään itse tarkastusta, niin muutama sananen itse tästä globalisaatiorahastosta. Rahasto perustettiin vuonna 2006, jotta voitaisiin osoittaa EUn solidaarisuutta globalisaation seurauksen sanotuille työntekijöille. Ja rahaston avulla pyritään siihen, että irtisanotut työntekijät pääsevät takaisin työmarkkinoille eri keinoin. Tähän liittyy aktiivisia työmarkkinatoimia, kuten koulutusta, itse työllistettävyyttä ja työvälityspalveluita. Tähän liittyy myös erilaisia tukitoimia ja avustuksia. Peugeot ja Renault olivat ensimmäiset hakemukset, joita globalisaatiorahasto vastaanotti vuonna 2007. Tarkastimme kahdeksan eri tapausta neljässä jäsenvaltiossa ja lisäksi teetimme tutkimuksen kahdeksassa sellaisessa jäsenvaltiossa, jossa rahastoa ei ole sovellettu. Analysoimme myös puolivälin arviointia, jonka komissio oli laatinut. Tarkistusten aikana meillä oli 89 sopimusta, joiden arvo oli yhteensä 629 miljoonaa, 27 miljoonaa, jotka oli hyväksytty. Ja ensin, ennen kuin lähdin käsittelemään tuloksia, korostaisin sitä, että tämän rahaston tarkoitusperä on laajasti hyväksytty ja se on äärimmäisen merkittävä. Ja tavoitteena on todella saada irtisanottu työntekijät takaisin töihin. Se, mitä havaitsimme, voidaan vetää yhteen neljässä eri koht- neljän kohdan avulla. Ensinnäkin lähes kaikille työntekijöille tarjottiin yksilöllisiä ja hyvin koordinoituja toimenpiteitä. Tämä on myönteistä. Toiseksi eri työhönpaluutoimenpiteitä ei voitu oikealla tavalla analysoida, koska siihen liittyvä tieto ei ollut kyllin yksityiskohtaista. Ja ainoastaan yksi kahdeksasta tapauksesta noudatti tiettyä työelämän palun objektiivista kriteeriä. obi. siis tavoitteita on hankala vertailla, jos niitä ei oikealla tavalla ole. Osa toimista korvattiin jäsenvaltion tasolla. Jos katsotaan näitä tapauksia, yksi kolmas osa tuli erilaisista tuista, toimeentulotuista, tulotuista. eli noin 50 prosenttia meni tulotukiin. Ja toisaalta koulutustoimenpiteiden, ainakin omasta näkökulmasta, niin pitäisi olla kaikkein tärkeimmässä asemassa, mutta ne kuitenkin saivat rahoituksesta vain murto-osan. Keskivälin tai puolivälin arvion mukaan ainoastaan 26 prosenttia rahoituksesta suunnattiin koulutukseen, koulutustoimiin. Ja nyt mainitsisin, että kaikki tämän asetuksen mukaiset toimet voivat saada rahoitusta myös Euroopan sosiaalirahastosta. Globalisaatiorahaston on tarkoitus vastata nopeasti kriisitilanteisiin, mutta arvio vaihe kestää aivan liian kauan, keskimäärin 41 viikkoa menee hyväksymismenettelyyn siihen asti, kun rahoitustukea saa. Ja jotkut jäsenvaltiot pitivät tätä syynä sille, että ne eivät hakeneet lainkaan EGRn rahoitusta. Hyvä puheenjohtaja, tarkastuksen tuloksena annamme seuraavat suositukset. Jäsenvaltion ja komission olisi toteutettava tarvittavat toimet, jotta varmistetaan, että tavoitteiden saavuttamisen valvontaan on saatavilla ajan tasalla olevia ja luotettavia tietoja. Tämä on äärimmäisen tärkeää, jotta voidaan todella vertailla eri toimenpiteiden tuloksia. Lainsäätäjien olisi myös harkittava rahoituksen, EUn rahoituksen rajaamista työntekijöille maksettavien tulotukien sijasta sellaisiin toimenpiteisiin, jotka tuottavat todennäköisesti EUn lisäarvoa. Nyt keskustelut uudesta rahastosta ovat vielä kesken ja tällaiset rajoitukset voidaan vielä ottaa käyttöön. Ja lopuksi lainsäätäjän olisi harkittava vaihtoehtona nykyiselle EGR-järjestelmälle sitä, että annettaisiin mahdollisuus mukauttaa ESR-järjestelmää siten, että joukko irtisanotut työntekijät saisivat tukea nopeammin. Tiedämme tietysti, että päätös siitä, että jatketaan erillisen EGRn jatkamista, on jo tehty mutta ehkä nämä suositukset voidaan pitää mielessä, kun suoritetaan monimuotoisen rahoituskehykseen väliarviointi tai aloitetaan uudet keskustelut puitteista. Hyvä puheenjohtaja, tämä erityiskertomus vaatii aina paljon huomiota. Tarvitaan ensinnäkin kylliksi materiaalia, jotta tarkastukset voidaan suorittaa. Samoin Tulokset on annettava ajoissa, jotta lainsäätäjät voivat ottaa ne huomioon näin toivoessaan. Ja tästä erityiskertomuksesta sanoisin, että alkuperäisen suunnitelman mukaan kertomus piti julkaista vasta vuoden 2014 alkupuolella. Ja syynä tähän oli se, että halusimme saada kylliksi materiaalia, erityisesti myös keskiväliarvioinnin ennen kuin suorittaisimme tarkastuksen, mutta tämä aikataulu olisi ollut epäonnistunut, kun otetaan huomioon keskustelut uudesta rahastosta. Eli jotta ehtisimme mukaan tähän keskusteluun, meidän oli nopeutettava menettelyitämme mahdollisimman paljon. Kollegoideni ansiosta tähän päästiinkin. Haluan myös kiittää komissiota, koska ilman heidän hyvää yhteistyötään emme pystyisi tänään keskustelemaan tästä erityiskertomuksesta. Joten vaikka tämä kertomus ehkä tulee nyt myöhässä liittyen keskustelun monivuotisesta rahoituskehyksestä, haluaisin korostaa, että tämä kertomus kuitenkin laadittiin kuusi kuukautta nopeammin kuin normaali tapauksessa olisi tehty. Ja toivottavasti tätä voidaan hyödyntää nyt tulevissa keskusteluissa parlamentin ja neuvoston välillä. Hyvä puheenjohtaja. Esityksen lopuksi haluaisin kiittää esittelijä Mylderiä hänen panoksestaan. Kuten aina, olemme tehneet hänen kanssaan yhtä erittäin hyvää yhteistyötä ja tämä asiakirja antaa hyvän pohjan keskusteluille tästä eteenpäin. Kiitos. Dank Um, ik geef uh, graag... Kiitos oikein paljon. Mielelläni antaisin ehkä ensin esittelijälle puheenvuoron. Onko Rybih lisäksi muita puheenvuoropyyntöjä? Selvä. Ehdottaisin, että Esittelijä saa puheenvuoron sitten kaksi puheenvuoroa pyytänyttä. Ja vielä kolmas ja sitten komissio. Jan Mylder. First of all, the court. Kiitoksia. Kiitoksia. Ensinnäkin haluan kiittää tuomioistuinta erityisesti Eera Itälää hänen työstään ja erittäin hyvästä yhteistyöstä. Ja tämä tulos on sellainen, että sitä voidaan tällä harkita. Yleiset päätelmät ovat myönteisiä. Ja olen samaa mieltä siitä, että rahat on hyvin käytetty, mutta aina on joitakin asioita, joita voidaan parantaa. Ensinnäkin rahaston tarkoitus on auttaa irtisanottuja löytämään työtä. Ja voidaankin, tai onkin esitetty kysymys, että miksi meillä on sosiaalirahasto ja miksi tämä globalisaatiorahasto. Ja tässä uudessa monivuotisessa talousarviossa on jo päätetty parlamentin enemmistön hyväksynnällä, että meidän pitäisi jatkaa siten, että nämä kaksi rahastoa ovat käytössä. Mutta minulle siksi ei ole aivan se, silti ei ole aivan selvää, että miksi meillä pitäisi olla tämä 50-65 prosenttia osarahoitusosuus ja sitten sosiaalirahastossa tämä osuus on 85 prosenttia. Eli miksi se on näin? No jotkut asiat pitää vielä saada ratkaistuksi kolmikantaneuvotteluissa, joita sitten käydään neuvoston ja parlamentin välillä ja katsotaan, ja komission välillä katsotaan, mitä sitten niistä, saadaan, niistä neuvotteluista saadaan tuloksiksi. Mutta neuvoston tai tuomioistuimen pääsiäiset päätelmät, jos niitä katson, niin voi sanoa, että meillä pitää olla selvät indikaattorit siitä, että mitä halutaan saavuttaa, mikä on hyvää toimintaa ja mikä ei. Minun ymmärtääkseni näihinkin asioihin kiinnitetään nyt enemmän huomiota. Ja sitä pitäisi mielestäni vielä korostaa, että globalisaatiorahasto ja sosiaalirahasto, niillä on täydentävät roolit. Ja näiden tehtäviä pitäisi mielestäni hieman erottaa entisestään. 41 viikkoa on tämä haku, hakemuksen käsittelyaika ja tämä on lähes vuoden verran, no kymmenen kuukautta. Ja tässä ajassa tietysti ihmiset jo menettävät toivonsa ja jos tätä voitaisiin parantaa, niin se olisi erittäin hieno asia. No sitten kysymys siitä, että kuinka näitä rahastoja pitäisi käyttää. No tällä hetkellä rahastoja käytetään palkkojen korvaamiseksi. Ja pohdinkin hieman, että onko tämä nyt sitten hyvää rahan käyttöä. Sitten on vielä muita huomioita, joita haluaisin tehdä. niin valiokunnan pitäisi hieman pohtia tätä 41 viikon kysymystä ja sitä, että olisiko hyvä, että meillä olisi määräaika seuraavassa asetuksessa. Eli jos tapausta ei voida käsitellä vaikkapa kahdessa kolmessa kuukaudessa, niin sitten se unohdetaan, koska tämä on yleensä kohtuullinen ajanjakso, jossa pitäisi saada komissiolta vastaus siitä, että mitä voidaan tehdä. Niin nyt kun käyn piikkaisesti läpi näitä ALDE suosituksia minulta ehkä, tai tulikin tässä mainittua suurin osa näistä asioista. Neuvoston yleinen kanta ja asenne on myönteinen ja toivottavasti seuraavalla rahoituskaudella tämä eh, tuomioistuimen eh, asennekin jatkuu samanlaisena samaan malliin. Kiitos. Kiitos Jan Forrivi. Oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää meidän Itälää ja ystävämme Van Mylderiä oikein sydämellisesti. Mielestäni juuri tämä globalisaatiorahasto on keskeisessä merkityksessä, kun ajatellaan nuorisotyöttömyysongelmaa. Myös kun ajatellaan, kun ilmoitetaan irtisanomisesta Siemens-konsernista olemme lukeneet, että siellä halutaan sanoa 10 000 ihmistä. Eli kun tiedot saadaan tiedotusvälineissä, eikö olisi mahdollista saada varhaisen varoituksen järjestelmää jotenkin niin, että ne, jotka ovat menettämässä työpaikkansa, voisivat mahdollisimman pian saada tarjouksen uudesta koulutuspaikasta esimerkiksi. Ja haluaisin kysyä, Onko näitä kahtanaisia järjestelmiä tutkittu niin, että on oltava siellä läsnä koulutusjakson aikana? 20 prosenttia 5 prosenttia koulutuksen, no minkä laatuisesta koulutuksesta oli kyse ja miten monet ovat sitten löytäneet työpaikan tämän koulutuksen jälkeen. Eli miten tehokas tällainen koulutusohjelma on ollut, onko se todella johtanut työllistymiseen? Siksi kysyisin myös, onko Euroopassa tällaista parhaiten käytäntöjen järjestelmää ja benchmarking-järjestelmää, jotta nähtäisiin, missä oikein on paras malli, mistä on kerätty parhaita kokemuksia. Ja silloin, jos varoja on käytetty huonosti, onko huolehdittu siitä, että varat peritään takaisin. Tai jos keskimäärin kuluu 41 viikkoa käsittelyyn, niin miten – nopea oli kaikkein nopein käsittely tässä, jonka viivästysdirektiivi tässä jonkinlainen mittatikku. Siinähän puhutaan siitä, että maksetaan 30 päivän kuluessa. Kiitos. Kiitos. Dykja Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä kertomuksesta. Minua kiinnostaa aivan erityisesti aina nämä erityiskertomukset, joita tilintarkastustuomioistuimesta saadaan. Silloin usein kiinnitetään huomiota asioihin, joita ei niinkään huomioida komissiossa ja parlamentissa. Minä olen suhtautunut aina oikein skeptisesti globalisaatiorahastoon ja äänestänyt aina vastaan kaikkia maksuehdotuksia vastaan, joita rahastosta on esitetty. Ja nyt kun kuulen, mitä tilintarkastustuomioistuin sanoi, niin olen näin oikeastaan olettanut, että näin tulee käymään. Muistan, kun esittelijä Matera hyvin innokkaasti puolsi kaikkia mietintöjä oikeastaan. Olimme luomassa tällaista hyvän tahdon rahastoa. Annoimme ikään kuin ymmärtää, että voimme tehdä jotain globalisaatiotilanteessa. Eli hyviä tarkoitusperiä ehkä oli. Mutta näin herätettiin ehkä myöskin turhia toiveita niiden ihmisten joukossa, jotka näkivät työpaikkojensa katoavan. Jos nyt katsotaan tämän erityiskertomuksen tuloksia, niin nähdään, että ei ole oikein kunnollisia tavoitteita, ei oikein luotettavaa tietoakaan. Ja tämä jää sellaiseksi, kun ajattelinkin, että – Suuri osa menee nyt tulotukiin ja aivan liian pieni osa menee koulutukseen, uudelleen koulutukseen, johon oikeastaan oli tarkoitus käyttää tämän rahaston varoja. Tämä on todella köyhä, huono tulos. Oikeastaan sellainen, jota oletinkin. Meidän pitäisi vetää se johtopäätös, että tämä rahasto on epäonnistunut. Ei voida antaa ymmärtää, että Brysselistä voidaan jotenkin – mikrotasolla johtaa, mitä yrityksissä tapahtuu. Olisi parempi luopua tästä rahastosta, ajaa vain Euroopan sosiaalirahastoa, koska nyt meillä on kaksi tavallaan päällekkäistä rahastoa, globalisaatiorahasto, jonka kautta herätetään valtavasti odotuksia. Me itse vain innostumme tästä, saamme sellaisen tunteen, että teemme hyvää työtä ja se ei toimi. Eli tämä on nyt kuolleena syntynyt oikeastaan ja siitä pitäisi mieluummin luopua. Kiitos. Seuraava puhuja, edustaja Malatikö. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta, komissiota ja myöskin esittelijäämme tästä erittäin hyvästä työstä, joka liittyy globalisaatiorahastoon. Se on hyvin tärkeä rahasto, ja on erittäin kannustava kuulla näitä myönteisiä tuloksia, joita on saatu eri kertomuksista, mutta meidän pitäisi kuitenkin vielä pystyä parantamaan sitä, jotta voisimme saada järjestelmästä yksinkertaisemman ja kohdennetumman. Kun jäsenvaltiot puhuvat globalisaatiorahastosta, ne kuvaavat tätä välinettä eh, sellaisena, että siihen liittyy hyvin pitkät prosessit – ja täytäntöpano on hyvin hidasta, se ei ole tarpeeksi joustava. Lisäksi puhutaan yhteisrahoitusosuudesta, joka on alhaisempi kuin sosiaalirahaston osuus. Ja myöskään tästä uudelleen äh, rahoitusta ei ole otettu käyttöön. Ja näistä syistä, kun nyt katsomme näitä kaikkia kuvauksia tai kuulemme näitä kuvauksia, on vaikea yhdistää niitä siihen, että globalisaatiorahaston itse asiassa pitäisi puuttua tilapäisiin ja lyhytkestoisiin tilanteisiin. Eli tämä on sellainen asia, jota meidän pitäisi todella perusteellisesti pohtia ja miettiä sitä, kuinka voisimme muuttaa tätä, jotta voisimme kohdentaa ja yksinkertaistaa globalisaatiorahastoa. Lisäksi kun katsotaan näitä toimenpiteitä, joita globalisaatiorahastosta ja sosiaalirahastosta rahoitetaan, ne ovat melkein samanlaisia, samoja. Eli yleisiä koulutustoimia ja, ja kaikenlaisia valmennusta ja yrittäjyyden tukea ja niin edespäin. Tällaisia toimia rahoitetaan ja mielestäni olisi hyvä pohtia että mistä toimenpiteistä saadaan parhaat tulokset, ja sitten voisimme keskittää globalisaation rahaston ainoastaan kahteen tai kolmeen tehokkaimpaan toimenpiteeseen. Ja tällä tavalla saisimme globalisaatiorahastosta todella lyhyen aikavälin eh, rahaston, joka puuttuu tilapäisiin tilanteisiin. Lisäksi meidän pitäisi pohtia yksinkertaistamista, kuinka voimme nopeuttaa tai hyväksymismenettelyä komissiossa ja ehkä olisi mahdollista ottaa käyttöön tällainen hyväksyntä, joka perustuisi sisältöön. Olisi ikään kuin tällainen keveämpi arviointi, pohdittaisiin mikä maa voi aloittaa toimenpiteet ja sitten samanaikaisesti käytäisiin tätä hyväksymismenettelyä, koska 30 viikkoa, eli lähes kahdeksan kuukautta kuluu tähän hyväksyntään. Ja tämä on erittäin ongelmallinen koska olosuhteet markkinoilla saattavat muuttua ja sitten nämä toimenpiteet ehkä ovat tehottomampia, kun ne sitten täytäntöön pannaan vihdoin kymmenen kuukautta myöhemmin kuin mitä oli tarkoitus. Kiitos. Kiitos. Haluaako joku kollega vielä käyttää puheenvuoron? Jos ei, niin nähdään, että mielipiteitä on tässä monia. Jotkut haluavat luopua tästä, sisällyttää sosiaalirahaston ja muut haluavat lisää täydentävyyttä. Kritiikkiä on vähän esitetty. Ehkä kysyisin komissiolta, haluaako komissio reagoida? Ja jos niin, kukakohan reagoi komission nimissä? Katson komission suuntaan. Esittelisittekö vielä itsenne? Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Uh, my name... Kiitoksia, olen Detlefikat. Olen työllisyyden pääosastosta ja vastaan globalisaatiorahastosta ja komission nimissä haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta erinomaisesta työstä. Kuten tilintarkastustuomioistuin totesi, tämä yhteistyö oli erittäin hyvä. Se tapahtui hyvässä hengessä ja meidän kaikkien etuimme nimissä oli tärkeää saada hyvä lopputulos. Komissio on vastannut kirjallisesti eri huomioihin. Ja sekä analyysin puolesta että kvantitatiivisesti olemme vastanneet kirjallisesti useimpiin kommentteihin ja selityksiin, joita tilintarkastustuomioistuin on esittänyt. Jotta EGR nähtäisi nyt oikeassa valossa ja voitaisiin vastata joihinkin kielteisiin huomioihin, joita siitä esitettiin. Niin nämä toimet eivät ole suoran monivuotisesta rahoituskehyksestä, vaan ne liittyvät siihen epäsuoremmin. Ja tämä kertomus osoittaa selvästi, että irtisanotuille työntekijöille tarjottiin henkilökohtaisia tukitoimia, jotta heitä pystyttiin auttamaan. Tässä kertomuksessa mainitaan myös, että EGRn ja sosiaalirahaston väliset yhteistoimet olivat hyviä sekä koordinointi oli hyvää. Jotkut jäsenvaltiot suosivat toista rahastoa, toiset taas toista. EU-sanat olivat komission tarjoaman tukeen varsin tyytyväisiä. Ja vielä lopuksi mitään tukikelpoisuus- tai juridisia ongelmia tässä kertomuksessa ei tullut esiin. Ja kun katsotaan näitä suosituksia, sen lisäksi mitä tässä kertomuksessa kommentoidaan, niin liittyen tietojen saatavuuteen – komissio on ottanut uusia säädöksiä mukaan ja toivottavasti epävirallisessa kolmikantaneuvotteluissa saamme nämä myös pantua täytäntöön. Totta kai tiedon saatavuus liittyy myös siihen, miten teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Ja kun menemme eteenpäin, niin sähköinen tiedonvaihto lisääntyy. Esimerkiksi hakemus voidaan myöhemmin jättää entistä helpommin sähköisessä muodossa. Ja tämä taas auttaa saamaan ajankohtaista tietoa. Meillä on teknisen tuen budjetti raportoinnille ja uudessa asetuksessa meillä on säädös, joka koskee väliraportointia. Eli tätä käsitellään epävirallisissa kolmikantaneuvotteluissa. Ja kertomus taas auttaa molempia lainsäätäjiä. Mitä sitten tulee tähän rajalliseen EUlle saatavan lisäarvoon, toimet ja niiden käyttö on osoittanut, että eri toimenpiteet täydentävät toisiaan. Sanottiin, että aina ei tiedetty tarkkaan, mikä tulos oli. Ja vuoden 2012 tulosten perusteella 50 prosenttia koulutetuista työntekijöistä sai seuranta-ajanjaksolla uuden työpaikan, eli 50 prosenttia ja odotamme entistä parempia tuloksia, kun talouden ilmapiiri paranee. Tuemme siis näitä tavoitteita. Se on osa myös ehdotustamme uudessa asetuksessa, eli tätä tulemme ehdottamaan myös uudessa asetuksessa sitä, että asetetaan tavoite uudelleen työllistyneiden osalta. Sitten tulotuki. Tämä on erittäin tärkeä aihe, johon olemme kiinnittäneet huomiota myös uudessa asetusehdotuksessamme. Olemme ehdottaneet kattoa, joka olisi 50 prosenttia näille toimille. Sanotte ehkä, että 30 prosenttia on keskiarvo yleensä. Miksi sitten 50 prosenttia tässä? No, on joitakin tapauksia, jotka ovat ylittäneet 50 prosenttia ja siksi syntyy epätasapainoa. Kaikki tulo tukitoimet liittyvät jollakin tavalla koulutukseen ja uudelleen työllistymiseen, eli että ihmisille ei makseta tyhjästä. Ihmisillä on ehkä usein harhakuvitelmia tämän osalta kun ihmiset ovat koulutuksessa tai minkälaisessa tahansa koulutustoimissa he saavat tulotukea juuri tuolta ajalta, koulutusjakson ajalta. Ja pitää pohtia, syntyykö tässä kenties päällekkäisyyttä jäsenvaltioiden tarjoamien tukitoimien kanssa. Eli näiden välillä täytyy löytää tasapaino. Emme halua estää jäsenvaltiota tarjoamasta parhaita mahdollisia tukitoimia. Sitten toimeentulotuki. Se on aika pitkälti tekninen keskustelu, mutta olemme pitkälti sitä mieltä, että 50 prosenttia pitää olla katto. Se ei saisi olla tässä hallitsevana tekijänä. Ja tässäkin suhteessa tuomioistuimen suositukset ovat jälleen kerran todella hyödyllisiä. Mitä tulee sitten globalisaatiorahastoon ja sosiaalirahastoon, neuvosto on sanonut sanansa, argumentit on tuotu esiin. Hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat sanoneet myös mielipiteensä ja parlamentit ovat tehneet päätöksensä – Miksi sitten 50 ja 60, 50 prosenttia komission ehdotuksena, 60-85 jäsenvaltioiden ehdotuksena. No, tässä on kahta eri logiikkaa taustalla. Ensinnäkin talousarviot ovat eri, erillään toisistaan. EGRS osarahoitetaan merkittävällä tavalla – hankkeita ja usein nämä maat kuuluvat kohesiorahastoon. Eli toiminnallinen logiikka on usein hyvin erilaista näissä rahastoissa. Ja, tai siis tarkoski sosiaalirahasto ja EGR on tällaista pika ad hoc tukea. Jos itse olisin jäsenvaltion edustaja, enkä puhuta sen nyt henkilökohtaisesti, niin näillä nykyluvuilla valitsisin aina globalisaatiorahaston. Ongelmana on kuitenkin joskus se, että jäsenvaltioilla on hallinnollisesti ongelmia käsitellä näitä kahta ohjelmaa. Tämä täytyy muistaa. Sitten näistä pitkistä jaksoista, 41 viikkoa, joka on ollut keskimääräinen käsittelyaika. Mikä tälle on sitten syynä? Budjetti ei ole ennalta lukkoon löyty, vaan joka tapauksessa on tehtävä aina päätös lainsäätäjien kanssa ja jo tämä tuo mukana aika vaateita. Ja toiseksi jäsenvaltiot voivat aloittaa toimen rahoittamisen jo ennen kuin komissio on tehnyt ehdotuksensa ja molemmilla budjettivallan käyttäjillä, tai ennen kuin budjettivallan käyttäjät ovat tehneet päätöksensä, eli osa rahoitusta voidaan alkaa jo antaa jäsenvaltioissa. Ja tämä pitkä ajanjakso ei estä työntekijöitä saamasta tukiaan, ja tämä on tärkeä viesti muistaa. Mutta on totta, että 41 viikkoa on liian pitkä aika, ja me haluamme tukea parlamenttia trilogissa sille, että saadaan selkeät Määrä ajat. Haluaisimme, että 41 viikosta päästäisiin keskimääräisesti noin 10 viikkoon. Tämä olisi merkittävä askel ja pyrimme tällä hetkellä yksinkertaistamaan näitä toimia. Ja totesin vielä, että usein tarvitaan näin paljon aikaa, koska ei ole saatu kylliksi tietoa jäsenvaltioilta. Ja tässä meidän on hieman painostettava niitä ja myös neuvosta, jotta asiat pääsevät eteenpäin ja saadaan tarvittava tieto jäsenvaltioilta ajoissa. Nyt uskon käyneeni läpi merkittävimmät tilintarkastustuomioistuimen esiin tuomat asiat ja myös viitan joihinkin huomioihin, joita Euroopan parlamentin jäsenet esittivät. Joten lopuksi sanoisin vielä, että uskomme, että EGR Rllä on selkeä merkittävä tavoite. Se on näkyvää solidarisuustoimintaa, EUn tasolla silloin, kun tapahtuu joukko irtisanomisia. Totta kai tämä ei ole mikään ainoa ratkaisu. Kysyttiin, miksei voi olla ennakkovaroitusjärjestelmää. No jäsenvaltiot voisivat ottaa tällaiset käyttöön. Ja voivat pyrkiä työllistämään ihmisiä uudelleen myös sosiaalirahaston kautta ennen kuin globalisaatiorahasto alkaa toimia. Eli on tärkeää muistaa, että ei tarvitse odottaa sitä hetkeä, kun työnantaja fyysisesti menettää työpaikkansa, vaan merkittävä on se hetki, jolloin tämä päätös tehdään työttömäksi jättämisestä. Eli toimiin voidaan ryhtyä aikaisemmin. Komissio työstää myös uusia puitteita tiedotukselle. Tämä liittyy sirkasin mietintöön ja tullaan julkaisemaan vielä tämän vuoden puolella. Toivottavasti en puhunut liian pitkään. Halusin kuitenkin käydä läpi useita yksityiskohtia, jotta kokonaiskuva tulisi selväksi. Ja lopuksi toteaisin vielä, että työ tilintarkastustuomioistuimen kanssa oli meille äärimmäisen hyödyllistä. Kiitos paljon varmasti puhuin kollegoidenkin nimissä, kun sanoin, että näin saatiin paljon lisäselvyyttä tähän. Kiitos paljon siis. Katson vielä, onko jäseniä, jotka haluaisivat tässä vaiheessa vielä käyttää puheenvuoron. Jos ei, niin annan vielä mahdollisuuden sitten Ville Itälälle ja sitten seuraavaksi vielä esittelijälle. Ville. Thank you, Chairman, first of all. Thank Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitoksia näistä kommenteista ja kysymyksistä, joita esititte. Olemme samalla linjoilla esittelijän kanssa, joten hyvä niin. Mutta jotkut kysymyksistä olet sellaisia, joihin pyrin vastaamaan. Ensinnäkin täytyy sanoa, että ei ollut mahdollista tietää, mitkä toimenpiteet olivat parhaita, koska meillä ei ollut tarpeeksi tietoa ja siksi tähän on vaikea vastata, mutta joitakin vastauksia yritän kuitenkin esittää. Yli 100 000 työntekijä on hyötynyt globalisaatiorahastosta ja 19 kuukautta oli, 9 kuukautta oli lyhin aika. Ja koulutuksesta meillä 26 prosenttia EGRstä käytettiin toimiin, jotka sisälsivät koulutustoimia. Ja sitten muita koulutukseen liittyviä lukuja löytyy meidän kertomuksestanne sivulta 20 taulukosta. Ja sitten parhaat käytännöt, jos katsotte lukuja sivulla 14, uudelleen integroitumisluvut. Paras luku on 59 prosenttia Liettuasta. Mutta sieltä kertomuksesta löytyvät myös muut luvut. Kiitoksia. Um, Kiitos. Ja lopuksi puheenvuoro vielä Jan Mylderille. Kiitos. Voin varmasti puhua lyhyesti. <clears throat> Meillä taitaa olla konsensus yhtä jäsentöä lukuun ottamatta tästä johtopäätöksestä. Ja kun nyt ollaan vielä kolmikanta neuvotteluissa sosiaaliasianvaliokunnan Sipiensuojassa, niin ehdottaisin, että nämä johtopäätökset annetaan sosiaalivaliokunnalle, joka voi sitten katsoa, voitaisiinko jotkut suositukset ottaa siellä myös huomioon. Kiitos oikein paljon. Hyvä. Kiitos. Näin. Tuo esityslistan kohta neljä on hoidettu loppuun. Siirrytään kohtaan viisi Euroopan unionin yleinen talousarvio. Jens Kajer on esittelijä. Häneltä on siis nyt lausuntoluonnos budjettivaliokunnalle. Jens. Ja, danke Bart. Das geht sicherlich ganz... Kiitos. Tämä varmasti hoituu ihan nopeasti, hyvät kollegat. Te tunnette tämän menettelyn, jota käytämme. Olemme käyttäneet muutamat vuodet, että valiokunnan hyväksynnät vastuuvapaudesta vastuussa ollut vastaa lausunnosta, joka koskee Euroopan unionin seuraavaa budjettia. Minä pyrin asiakirjassani yhteenvedonomaisesti esittelemään keskeisimmät seikat, jotka tulivat tavallaan ilmi vastuuvapausmenettelystä. Ja toivomme, että ne voidaan ottaa käyttöön budjettimenettelyissä jo heti. Keskityin niihin seikkoihin, joissa on konsensus täällä valiokunnassa – eli valvontamekanismien vahvistaminen, että huolehditaan sitä, että takaisinperintä toimii, että jäsenvaltiot kantavat vastuuta siitä, että budjettia hoidetaan moitteettomasti. Mehän yhä uudestaan näemme, että neuvosto on tällaisessa pingispelissä komission kanssa – Ajattelen vaikka komission jäsen Semetan puhetta, jonka hän piti edellisen tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen yhteydessä. Jos nyt oikein muistan, hän sanoi, että jos jäsenvaltiot eivät auta, niin virheiden taso jää entiselle. Me voimme olla tästä samaa mieltä, kun ajatellaan, että 80 prosenttia menoista on jaetun hallinnon käsissä. Eli jos jäsenvaltiot eivät hoida moitteettomasti näitä varoja, niin meidän tehtävänämme pitää olla tässäkin yhteydessä viitata siihen, missä nyt vastuu on. Se on jäsenvaltioilla. Muutaman viikon kuluttua saadaan ensimmäinen kattava yhteenvedonomainen asiakirja komissiolta – Siinä puhutaan meidän vastuuvapaus päätöslauselmamme täytäntöönpanosta viime maaliskuulta siis, niin että saadaan yhtenäisesti yhdessä asiakirjassa lukuja rajoitusoikaisusta ja perintätoimista. Nämä luvut varmasti antavat meille mahdollisuuden kaiken kaikkiaan nähdä, mitä virheitä on oikaistu ja missä näitä virheitä on syntynyt ja mitkä jäsenvaltiot ja kuinka pitkälti ovat olleet tässä osallisina. Ja tämähän on melko valaisevaa, jos muistetaan, että kolme jäsenvaltiota viime vuonna neuvostossa kiesi komissiolta vastuuvapauden mukaan lukien totta kai yhdistynyt kuningaskunta ja komission tiedonannosta nähdään, että yhdistyneessä kuningaskunnassa pitäisi palauttaa 60 miljoonaa, koska valvontamekanismi maatalousvarojen osalta ei toimi. No, tällaisista kysymyksistä varmasti ECRn ja EFDn brittikollegoiden kanssa voidaan keskustella vähän siitä, missä nyt varsinaisesti ollaan vastuussa siitä, että EUn varoja on käytetty väärin. Ja sanoisin, että tässä ei pitäisi keskustella muiden ongelmista, jos omat ongelmat ovat niin selkeät ja suuret. Eli nyt tavallaan vain ruokitaan oman valtion viestimiä, kun syötetään tätä viestiä, että EUn toimielimet tekevät jotain virheitä, kun itse asiassa jäsenvaltioiden itsensä pitäisi huolehtia siitä, että varoja käytetään oikein. Myös sellaisissa jäsenvaltioissa, jotka aina esittävät olevansa hyvien valvonta menetelmien jäsenvaltioita. Tämä on tärkeää budjettimenettelyssä, kun meillä on melkoista summista kyse. Neuvosto varmaankin haluaa kieltäytyä tietyistä varoista erityisesti no, kriisin valossa, mutta myös siksi, että valvontamekanismit eivät niinkään toimi. Meidän pitää kuitenkin tuoda nämä asiat esiin rehellisyyden nimissä, mutta myös niin, että voidaan osoittaa äänestäjille, kuka oikein on vastuussa siitä, että varoja ei käytetä moitteettomasti. Kiitos. Kiitos paljon Jens, edustaja Gressle ja kuka muu haluaisi käyttää puheenvuoron? Edustaja Andreasen, onko muita? Selvä. Edustaja Gressle. Kiitoksia. Nyt kun olemme tämän asian ytimessä, niin emme saa unohtaa sitä, että kolmessa vuodessa, siis kymmenen vuoden aikana Espanja, Italia ja Kreikka todella ovat tehneet näitä virheitä ja on vakava, kun katsotaan, mitä yhdistyneen kuningaskunnan osalta on tapahtunut. Tähän liittyy tiettyä ironiaa. Mutta minua kiinnostaa paljon enemmän myös se, miten komissio on suhtautunut tähän asian käsittelyyn kymmenen vuoden aikana. Bravo, Trias. Kiitos. Edustaja Andreas. Thank you, Chair. Well... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kertoa kaikille täällä, että yhdistynyt kuningaskunta on ainoa maa, joka on pyytynyt, pyytänyt vähennystä EU-budjetissa pitkän aikaa. Eli jos talousarviota pienetään, niin, pienennetään, niin ehkä meillä on sitten vähemmän mahdollisuuksia näin rahoituksen huonon käyttöön. Meidän ei tule unohtaa sitä tehtävää, joka Euroopan komissiolla on, kun se tutkii rahoituksen käyttöä. Veronmaksajat antavat komissiolle rahaa, eivät anna sitä suoraan jäsenvaltiolle, vaan se menee Euroopan komission käsiin. Ja siksi komission vastuulla on hallita näitä, vaikka rahoja sitten tai vaikkapa hankkeita täytäntöönpannaan jäsenvaltioilla, kuitenkin jäsenvaltioissa kuitenkin komission vastuulla on taata ennen kuin rahat myönnetään, että rahat menevät oikeaan paikkaan, oikeaan tarkoitukseen. En usko, että näin tapahtuu ja luulenpa, että jatkossakin tämä on suuri lähde näille kuuluisille virheille, jota, joista sitten tilintarkastustuomioistuin raportoi No haluaisin viitata yhteen ehdotukseen, joka on tässä Kajarin ää, lausunnossa. Hän sanoo siinä, että hän panee tyytyväisellä merkille tämän komission määräävän rahoitusoikaisun niille jäsenvaltioille ja niin edelleen vuonna 2012. Tämä on ollut 45 miljardia euroa ja tämä määrä on ehkä sellainen, että se kuulostaa hyvältä, mutta jos verrataan niitä kaikkia virheitä, erityisesti jotain on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin mielestäni tämä, tähän lukuun ei voida olla kovinkaan tyytyväisiä. Kiitoksia. Uh, Kiitos. Yeah, thank you, chair. And can I... Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin kollega Jens Kajeria. Kiitos, että otitte esiin joitain brittiongelmia Tietenkin yhdistyneessä kuningaskunnassa on eri osia, ja vaikka Englannissa ehkä on ongelmia ja virhetaso on korkeampi, mutta Walesissa esimerkiksi se on pikkuruinen ja komissio on sen aina tunnustanut, että Wales on hyvä esimerkki siitä, miten Euroopan rakennerahastoja ja muita rahastoja käytetään. Mielestäni on tärkeää, että katsota nyt ainoastaan taaksepäin, se on toki tärkeää, mutta menneisyydestä voidaan myös oppia jotain tulevaisuutta ajatellen. Ja tässä Jens Gajerin vastuuvapausmietintö oli niin suureksi avuksi. On tunnistettava ongelmat ja virheet, mutta katsottava samalla tulevaisuuteen ja todettava, että tulevaisuudessa voidaan parantaa ja tilannetta ja esimerkiksi vähentää petostapauksia. Kiitos. Kiitos. Sitten antaisin puheenvuoron mielelläni komissiolle. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Sanotteko vielä nimenne? Thank you, Chairman. Um, to... Kiitoksia, puheenjohtaja. Komission edustajana haluaisin eh, sanoa, että suhtaudun myönteisesti tähän Kajarin lausuntoluonnokseen, koska hän on tässä ottanut esille kaksikin tärkeää asiaa. Ensinnäkin tämä valvontajärjestelmän oikaisumenettely, kuinka budjettia valvotaan sitten toisekseen tämä kehitys komissiossa, uusien tapojen kehitys. Ensinnäkin tämä oikaisu luonne tai menettely. Komissaari tähän esittelee toinen lokakuuta tässä valiokunnassa tiedonannon, joka liittyy EUn budjetin suojeluun. Ja tällä hetkellä juuri työstämme tai viimeistelemme tätä kertomusta ja otamme tässä esille kaikki ne asiat, jotka tässäkin vastuvapauspäätöslausemassa on tuotu esille parlamentissa. Erityisesti tulemme sitten käyttäjäystävällisellä tavalla esittelemään tätä, tämä, esittelemään velvollisuuksia, jotka liittyvät perussopimukseen selitämme, että kuinka virheiltä voidaan välttyä, ja jos niiltä ei vältytä, niin kuinka ne voidaan sitten tunnistaa ja kuinka ne voidaan korjata. Eli selitämme komission tehtävän ja sen lisäksi kerromme myös, että mitä jäsenvaltiot voivat tehtävät, tehdä. Ja selvitämme tätä monivuotista luonnetta, esimerkiksi tämä 4,5 miljardin kysymys. Tässä viitataan erheisiin, joita on tehty menneisyydessä, mutta järjestelmässä katsotaan, että virheet, joita on tehty vuonna 2012, tulevat korjatuksi tulevaisuudessa. En nyt mene tässä yksityiskohtiin, koska komissaari Shemeta esittelee teille tämän tiedonannon kaikki yksityiskohdat. No sitten tämä toinen elementti, eli uusi tämmöinen toimintakulttuuri, niin tässä asiassa komissio ottaa huomioon sen, mitä Gajerin lausunnossa on sanottu, eli vaatum, vaatimukset esimerkiksi toimielten välisistä sopimuksista. Erityisesti keskitymme Eurooppa 2020 strategian eh, sisäpoliittisiin kysymyksiin ja käsittelemme esim. kaikkia seut-sopimuksen 318 artiklan mukaisella tavalla tietysti. Kiitos. Haluatko joku kollega käyttää vielä puheenvuoron? Ja sen jälleen puheenvuoron uudelleen esittelijälle. Jens. Ja, danke. Um... Niin, kiitos. Minusta tuntuu, että jos halutaan vähentää virheiden määrä Euroopan unionin varojen käytössä, meidän pitää katsoa yksittäisiä ongelmia, katsoa sitä, miten yksittäisiä yksittäisissä tapauksissa rahoitetaan ja vetää sitten vielä oikeat johtopäätökset. Inge on ihan oikeassa. On olemassa näitä valtioita, joissa on paljon virheitä ollut nämä kolme mainitsemaasi. No tämä on ehkä aluepoliittisessa työssä lähinnä. Katsotaan nyt tarkkaan sitten, missä ongelmat ovat Euroopan unioni on käynyt kiistaa yhteisön tuomioistuimen asti oikeudellisesti Espanjan kanssa siitä, että miljardittain alueesta tuesta useiden tukikausien aikana on käytetty väärin. Nyt ei ole ehkä oikein siis syytänä edes yhtä tiettyä hallitusta. Jos katsotaan hyvin tarkkaan tätä järjestelmää, niin voidaan todeta, että Espanjassa on sellainen tilanne, että aluepoliittinen työ on jaettu hyvin hankalalla tapaa valtion ja alueiden keskelle ja tällainen monimutkaisuus on virheille altista usein. Voimmeko sitten kehottaa Espanjan hallitusta muuttamaan tässä jotenkin hallintorakennettaan. Tässä varmasti ylittäisimme toimivaltamme, mutta jos katsotaan tarkkaan, niin – voitaisiin katsoa, onko kyse tässä hallinnollisesta ongelmasta, joka liittyy valtion rakenteeseen. Ei se sinänsä ole mikään syy hoitaa asioita huonosta. Northern Westfalenissa Euroopan komissio senin aloitteesta on lopettanut rahastomaksut. Ei siksi, että virkamiehet siellä olisivat erityisen huonosti toimivia, mutta jos katsotaan virheiden määrää, mutta kyse on siitä, että ongelmia syntyy siksi, että rain käyttöön liittyvät asetukset eivät oikein sovi yhteen. Eli ei niin, että sanotaan näin, että aina nämä samat kolme epäiltyä ja sitten sanotaan, että tässä on syypäät ja näin tehtävä on hoidettu, ei vaan tilanne on kyllä vähän monimutkaisempi. Eli meidän pitäisi katsoa varsinaisia ongelmien virheiden syitä. Ei tässä anneta siis kaikkea anteeksi, mutta etsitään sitä varsinaista syytä, mistä ongelmat syntyvät, ja näin voidaan ehkä lähteä jotain oikaisemaankin. Tuo ensimmäinen kohta, johon edustaja Andreas sen viittasi, otin sen siksi tekstiin mukaan. Voin varmasti täydentääkin sitä, että teksti olisi täsmällisempää siinä, miltä kaudelta takaisin perintä on saatu toteutettua. Kiitos tuosta vinkistä, mutta komissio ja Euroopan unioni tässä ei ole täysin aseeton. Me voimme huolehtia takaisin perinnästä, niin tehdäänkin, ja takaisin peritty rahan määrä kasvaa. Eli se, että oikaistaan virheet jälkikäteen on mahdollista. Näin virhe voidaan oikaista ja tämä on menetelmä, joka aivan selvästi toimii ja toimii jatkuvasti yhä paremmin. Ja tämä on yksi asia, joka on pidettävä mielessä, kun puhutaan budjetin virheistä, virhetasoista. Kyllä, virheitä on valitettavasti tapahtunut, mutta komissio voi tavalla tai toisella huolehtia oikaisusta jälkikäteen, joten tämä rahoitusoikaisu on otettava huomioon kun puhutaan tämän koko ongelman koosta, ulottuvuudesta. Edustaja Andreasen, kyllä, kassavirtahan menee niin, että veronmaksaja lähinnä maksaa jäsenvaltiolle, jäsenvaltiot antavat rahan komissiolle, ja komissio sitten ei tietenkään yksi yhteen, mutta kuitenkin sopimusten mukaan maksaa takaisin rahaa ja jäsenvaltiot sitten toteuttavat politiikkaa EUn tavoitteiden mukaisesti. Näin tämä tehtävänjako on hoidettu. Ja minä ja monet kollegat täällä salissa ja varmasti parlamentti ylipäätään useat kerrat ovat sanoneet, että jos jäsenvaltiot eivät pysty huolehtimaan siitä, että EUn ohjelmia pannaan kunnolla, niin silloinhan aina kehotetaan komissiota sanomaan, että keskeytetään sitten ohjelmia. Näin tehdäänkin yhä uudestaan Espanjassa esimerkiksi. Ei ainoastaan peritty varoja takaisin, vaan keskeytetty ohjelmia myös oman valtioni osalta. Ja jos ajatellaan, että todetaan yhdistyneen kuningaskunnan maatalouspolitiikan – muuttamista tai niin, että keskeytettäisiin maatalousmaksut vähäksi aikaa, niin tällaiselle ajatukselle saatte minulta täyden tuen. Kiitos paljon. Haluaako joku vielä reagoida? Ei. No siinä tapauksessa sanoisin vain, että Jens Kajerin tekstiä voidaan vielä täydentää tarkistusten jättämisen määräaikaan 18. syyskuuta – keskiviikkona siis. Ja sitten toinen lokakuuta äänestetään tästä lausunnosta. Hyvä, näin käsiteltiin loppuun kohta viisi. Seuraavana esityslistan viimeinen kohta tänä päivänä. Kohdassa kuusi keskustellaan valtuuskunnan vierailusta Bulgarian ensi keskiviikkona ja torstaina. Valtuuskunnan johtaja Jens Geier. Annan puheenvuoron hänelle. Hän voi antaa meille vähän lisätietoa. Me olemme tehneet melko nopeasti työtä tänään. Haluaisin sanoa niille, joilla ei ole koordinaattoria täällä nyt salissa, niille työntekijöille voisi Vatkaani kertoa koordinaattoreille, että heti tämän kohdan käsittelyn jälkeen voisimme hoitaa koordinaattorin kokouksen. Näin toimittaisin ehkä tehokkaammin. Sosialisten EPP on täällä läsnä liberaalien myös, ehkä kuen ECRn myös. Eli jos työntekijät voisivat pyytää koordinaattoreita paikalle. Jens, Bulgaria. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Hyvät kollegat, Kaliningradin jälkeen tämä oli nyt toinen valtuuskunta matka, joka käsitteli rajavalvonnan tehokkuutta. Olemme asettaneet tämän painopistealueeksi jo aikaisemmin, siis käsittelemme sitä, miten käsitellään virheitä ohjelmissa, mutta laajennamme toimia taloudellisten etujen suojamisessa. Katsomme, löydämmekö tulopuolella sellaisia asioita, jotka tekevät haittaa ja hallaa talousarviolle. Eli ei katsota pelkästään menopuolta. Ja korjaan itseni, tämä ei ollut toinen, vaan Rotterdamin ja Antwerpenin jälkeen kolmas tällainen valtuuskunta, joka käsitteli todella sitä, miten tehokkaasti rajavalvonta toimii, jotta voidaan estää esimerkiksi salakuljetus. Olafilta ja Europolilta saamme vuosittaisia raportteja, joissa käsitellään kuumimpia hotspoteja näillä rajanylityspaikoilla – sitä, missä ongelmia on eniten laittomien tuotteiden osalta. Kaikki tiedämme lukuja. 10 miljardia on menetys, joka aiheutuu julkiselle taloudelle jäsenvaltioissa tupakan salakuljetuksesta ja miljardi tästä koituu EUn talousarvioon. Eli nämä eivät ole mitään pikkurahoja, vaan kyse on valtaisista summista. Ja salakuljetus, siihen liittyvät sekä siis savukkeet, mutta myös muut kulutushyödykkeet ja väärännökset. Eli meidän on katsottava tätä, jotta myös tulopuolella voidaan katsoa virheitä. Turkki, Kreikka, tämä alue on ollut alue, jossa meillä on ollut esimerkiksi Herkules 3-ohjelma. Olemme keskittyneet siihen ja me halusimme katsoa, miltä tilanne paikan päällä todella nyt näyttää. Ja on varmasti järkevää katsoa, missä on vielä varaa parantaa ja katsoa, miten tilanne kehittyy poliittisesti. Siellä, missä on tavaroiden salakuljetusta, on joskus myös ihmisten salakuljetusta. Ja ohjelmassa tämä tuli esiin siinä, että kävimme Pastrogorin alueellisessa vastaanottokeskuksessa, jossa siis oli salkuljetettuja ihmisiä. Bulgarialaiskollegamme Libe-valiokunnasta olivat mukana. He ovat liberaaleja. Heidät pyydettiin mukaan tähän valtuuskuntaan puheenjohtajakokouksen toimesta. On hienoa, että tässä käännymme myös muiden valtuuskuntien ja valiokuntien puoleen. Ohjelmamme oli hyvin tiivis. Sanoin jo ehkä aikaisemmin, että Sofiasta on vaikea päästä rajalle. Bulgarian Turkin rajalle ja Bulgarian ja Kreikan rajalle. Siis Turkin rajalta Kreikan rajalle ei sekään ollut mikään lyhyt matka. Matka oli mielenkiintoinen EUn ulkorajoille. Eli mielenkiintoista tämä oli, mutta logistisesti oli outoa, että päädyimme sitten Istanbuliin ja se oli lähtöpaikkaamme. Siellä pidimme tiedotustilaisuuden lentokentällä tai pidämme, pidämme lehdistötiedotteen vasta lentokentällä. Tämä ei ole mitenkään ihanteellista, mutta eu edustusta ei siellä ole. Ehkä tilannetta voidaan korjata vielä Brysselissä. Niin, että saadaan yhteys myös siihen valtuuskuntaan, joka matkusti Kaliningradin. Ehkä olen varma, että näistä kolmesta päivästä tulee hyvin mielenkiintoista. Kiitos paljon. Jan Mylder halusi käyttää puheenvuoron. Onko muita kollegoita? Varmasti komissiokin voi saada puheenvuoron tahtoessaan. Olafista ilmeisesti on myös edustaja. Jos haluatte käyttää puheenvuoron, pyytäkää vain Jan Mylderhän sinne sitten Gressle. Ovat. Kiitoksia. Odotan myöskin tätä vierailua hyvin kiinnostava ohjelma. Muistin, että meillä on Kaliningradissa samantyyppinen vierailu ja pyysimme, että puheenjohtajakokouksessa olisi, esittäisin erityinen suullinen kysymys komissiolle myöskin neuvostolle liittyen tupakan salakuljetukseen, koska tämä oli Kaliningradiin liittyvä aihe. Ja ehkä samantyyppisiä päätelmiä voidaan vetää tästäkin. Ja kysyisinkin, että mitä itse asiassa on käynyt tälle pyynnölle, joka esitettiin puheenjohtajakokoukselle? Niin tässä voitaisiin keskittyä erityiskysymyksiin enemmänkin. Selvitän sihteeristön kanssa tätä, mutta sillä välin puheenvuoron saa edustaja Gressle. Kiitos. Olisin kysynyt turkkien lukumäärää von der Langen mietinnössähän tämä aihe oli esillä, että ei pitäisi ottaa enemmän Turkkia mukaan kuin jäseniä, eli haluaisin tietää, miksi Turkkia lähtee matkaan näin monta. Kiitos. Danky. Kiitos. Ilmeisesti Jan, mitään ei ole vielä tapahtunut tuon tupakan salakuljetuksen suullisen kysymyksen osalta. Puhutaan ehkä hetken kuluttua koordinaattoreiden kokouksessa siitä lisää. Komissio. Minulle sanottiin, että Tombo ja Santos haluaisivat käyttää puheenvuoron. Yksi vai useampi, en tiedä. Ensin komissiosta. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen sisäasioiden pääosastolta Olen Shamabo ja edustan sisäasioiden pääosastoa. Ja komissio pitää erittäin hyvänä tätä kontvaliokunnan vierailua Bulgarian raja-alueelle. Haluaisimme vain kiinnittää huomionne siihen, että nämä maarajat ovat sellaisia, johonkin vaikuttaa maahan muutto, johon vaikuttaa erityisesti nyt Syyrian vaihtuva tilanne. Eli tämä Bulgaria-Turkin raja on sellainen, jolla tällä hetkellä on tavattu hyvin paljon siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita ja syyrialaisia eniten. Ja kun ajattelemme Frontex-virastoa, meillä on Poseidon maa, yhteisoperaatio, joka tehdään Kreikan ja Kreikan ja Bulgarian kanssa – ja haluan kuitenkin painottaa sitä, että tässä ei keskitytä tupakan salakuljetuksen tai räätyylittävään rikollisuuteen, vaan näihin siirtolaisvirtoihin, joita tulee ulkorajoille. Mutta olen varma siitä, että vierailunne aikana varmasti kuulette lisää myös tästä osasta ja raja, osasta rajavalvontaa Bulgariassa. Kiitos. Kiitos. Mielenkiintoista. Haluavatko Olafin edustajat myös käyttää puheenvuoron? Ja, Olkaa hyvä. Good afternoon, eh, Salvatore. Hyvää iltapäivää, Salvatore Catania. Tupakka ja väärennetyt tuotteet ovat minun alanani Turkin ja Bulgarian välisellä rajalla tapahtuva salakuljetus. Raja ei ole valtavan altis salakuljetukselle Turkista Bulgariaan. Meriteitse salakuljetetaan enemmän Rustan sataman kautta. Merkittävä määrä savukkeita kuljetetaan tätä kautta. Käsittääkseni esitetään väärennettyjä kohteita määränpäitä. Me olemme jatkuvasti tutkimassa tätä yhdessä ja näitä aluksia yhdessä Turkin viranomaisten kanssa. Tiedoksenne vuoden alusta lähtien ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2013 yli 8 miljardia savuketta tuli Famagustan satamaan ja sieltä lähetettiin eli aluksilla eteenpäin epäselvin päämäärin. Nyt on saatu tutkimusten jälkeen kiinni kaksi alusta Fam- Famagustasta lähteneitä aluksia. Turkin rannikkovartiosto on nähnyt, että tuotteita on siirretty laivasta toiseen. Me olemme painostaneet Turkin viranomaisten suuntaan ja nyt voimme sanoa, että elokuussa ainoastaan yksi laiva lähti Famagustasta ainoastaan 10 miljoonaa savuketta. Ja Turkin viranomaisten toimista voidaan nyt estää näiden savukkeiden kuljettaminen sieltä. Jos palataan sitten maantiekuljetuksiin ja maantien rajaan, tämä raja on vähemmän tärkeä kuin Burgasin satama, joka on hankala kauttakulkusatama savukkeiden saada kuljetuksen kautta. Partsaidista on lähettynyt myös sinne savukkeita. Eli sitä käytetään myös keksittynä päämääränä, kun välennettyjä savokkeita kuljetetaan Egyptistä. Lisäksi Bulgarian 12 valtio savukkeiden takavarikoinnin osalta. Bulgarian viranomaiset myös tekevät paljon työtä. Olen hyvin iloinen, koska he antavat meille erittäin usein hyvin yksiköntyiskohtaisia tietoja rikollisjärjestöistä, jotka toimivat Bulgariassa ja muissa maissa. Näin voimme aloittaa tutkinnat näiden rikollisjärjestöjen toimien osalta Bulgariassa tai muissa maissa, kuten Albaniassa. No, joten tämä kaikki on hyvin myönteistä kehitystä. Myös Turkin puolelta. Yhteistyö sujuu vallan mainiosti. Kuten mainitsin Famagustan tapauksessa, meidän yhteistyömme on sujunut hyvin Turkin viranomaisten kanssa ja näin periaatteessa toivon, että sieltä ei enää lähde laivoja, joilla salakuljetetaan savukeita Famagustasta siis. Mainitsisin vielä näiden laivojen tilanteen ja tutkinnan. Tässä on oltu yhteistyössä viranomaisten kanssa eri jäsenvaltioissa ja järjestäytyneistä rikollisuudesta haluaisin sanoa vielä Adam Laivan löytymisen. Olafissa tiedettiin, että Famagustasta tämä alus on lähtenyt ja siellä on ollut salakuljetettuja savukkeita. Se katosi kuukaudeksi, mutta 17.4. Italiassa saatiin kiinni tämä alus. Valterian lähellä. Ja kuorman oli hassista merkittävä määrä, joten tässä nähdään, mikä linkki syntyy järjestäytyneen rikollisuuden kanssa savukkeiden ja huumeiden salakuljetuksen välillä. Voin varmasti päättää lyhyen esitykseni tähän. Totta kai mielelläni vastaan kysymyksiin. Eh, Tämä oli hyvin mielenkiintoista erityisesti myös, että saamme tietoa enemmän kuin mitä tässä briefauksessa oli valtuuskunnalle, joka lähtee pian matkaan. Ehkä voisimme vielä pyytää teidän muistinpanojanne tätä puheenvuoroa varten, jotta jäsenet voisivat vielä lukea tämän ja näin ehkä paremmin saada tämän hyvin mielenkiintoisen tiedon käyttöönsä. Puheenvuoropyytäjä on Odi, Gressle ja Gajer. Edustaja Odi, olkaa hyvä. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain korostaa sitä, kuinka tärkeää on se, että näiden ulkorajojen hyvä toiminta tarkastetaan, koska kansalaisilla on sellainen tunne, että tämä on todella heikko kohta Euroopan unionissa. Ja kun ajatellaan tulleja, niillä on, no, ne kuuluvat EUn toimivaltuuksiin, tullien toiminta siis. Ja kun ajatellaan kansallisia hallintoja, jotka sitten toimivat tai tekevät tätä tullin toimintaa ja sitten kääntyvät EUn to- puoleen, olisi kiinnostavaa pohtia sitä, mikä on tulli toimijoiden ikään kuin taso, eli niiden toimijoiden taso, jotka toimivat tulleissa. Meillä on tullijärjestelmä, joka ei ole hyvän tasoinen. Tämä on todettu aikaisemmin ja haluaisin, että voitaisiin ikään kuin eurooppalaistaa tämä tullien toiminta. Eli se, siten, että tullit eivät olisi enää kansallisessa valvonnassa, vaan EUn valvonnassa. Komissio ei kuitenkaan koskaan tällaista tutkimusta tehnyt. Ja kun ajatellaan, mitä sitten te tulette toteamaan tällä vierailulla, voidaan pohtia tätä asiaa. Eli se, että saisimme todellakin tehostettua tullin toimintaa siten, että se kuuluisi EUn toimivaltuuksiin täysin. Kiitos edustaja Gressle. Sen jälkeen, mitä kuulin herra Katanialta, niin en oikein enää tiedä, miten suhtautua näihin yhteisöjen rajoihin. Muistuttaisin Puolen ja Kaliningradin välisestä rajasta. Kysyisin siis vielä siitä, että mikä rooli maanteillä on savukkeiden salakuljetukselle ja sitten nämä takavarikoidut savukkeet, olivatko ne jotakin tiettyä tunnettua merkkiä, jotka saavat myös rahoitusta, vai olivatko ne kenties väärennettyjä savukkeita? Olisi hieno kuulla vastaus tähän. Sitten sanoitte, että Bulgaria on 12 maa, kun katsotaan salakuljetustilastoja, mutta se on myös kauttakulkumaa. Eli missä roolissa ovat meritiet, missä roolissa taas maa, maateitse tapahtuvat kuljetukset. Twee concrete vragen van Pari konkreettista kysymystä edustaja Gresleltä. Kaija. Kiitos. Minun kysymykseni on vähän nyt toisenlainen versio Ingen esittämästä kysymyksestä. Jos oikein muistan, niin meidän valtuuskuntamme lähti liikkeelle Europolin vuosikertomuksen tiedoista – hyvin dramaattisin kuvin esitettiin tilannetta. Mitkä ovat keskeisimmät salakuljetusreitit EUn alueelle? Ja tässä yksi kohta oli Kaliningrad ja sitten tämä alue, jolle nyt haluamme lähteä. Ja nyt herra Katania sanoi, että no Tämä ei kuulosta nyt ihan niin dramaattiselta kuin mitä Europolin käsitystilanteesta oli, joten minun kysymykseni kuuluisi nyt, viittataanko teidän luvuissanne ainoastaan savukkeiden salakuljetukseen vai salakuljetukseen kaiken kaikkiaan? Kaiken kaikkiaanhan siitä tietenkin on haittaa EUn budjetille, vai onko kyse laittomasta rajanylityksestä, siis kaiken kaikkiaan? kaikkiaan niihin rikoksiin, joihin liittyy tämä raja jollain tapaa. Kiitos. Herra Katania, voisitteko vastata näihin edustaja Greslen kahteen kysymykseen ja edustaja Kajerin yhteen kysymykseen? Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> Concerning uh, Bulgaria, it's... Uh... No niin, tästä Bulgaria-kysymyksestä. Sehän on kauttakulkumaa lähi, lähiasias, lähi, lähinnä. Ja myöskin sieltä lähtevät tuupakat tuotteet liikkeelle. No sitten näistä tupakkalajeista tai merkeistä. Minulla ei ole niitä nyt mukana, mutta me voimme tunnistaa tämän kohdemaan ja pääasiassa ne lähtevät etelästä pohjoiseen päin yhdistyneeseen kuningaskunta, Puola, Italia ja niin edelleen. No sitten näistä merireiteistä, tupakan salakuljetuksesta. Meidän pitää ottaa huomioon se, että tupakkatuotteita kulkee paljon aluksilla ja 20 000 tällaista laatikkoa mahtuu Äh, aluksiin. Ja aikaisemmin on ollut sellaisia takavarikointeja, jossa on ollut erittäin merkittäviä määriä. Kreikassa 27 konttia täynnä tupakkaa ja usein käytetään sellaista tekniikkaa, eli äh, tupakat er, pakataan erillisenä eikä tällaisena isona pakettina. Ja sitten ne ovat merillä hyvin pitkään, joskus viikon, kaksi-kolme viikkoa, kunnes ne sitten löytävät tiensä perille ja pystytään purkamaan. Eli joskus ne su- pakataan suoraan rekkoihin ja siinä menee 20 minuuttia. Vaikkapa Kreikassa, Espanjassa, Italiassa menee sen verran aikaa, että saadaan avattua nämä paketit tai kontit ja sitten pakata ne äh, rekkoihin. Espanjassa kahdeksan rekkaa täytettiin tupakoilla, tupakatuoteilla, eli sellaiset rekat, jotka kuljettivat vessapaperia ja muuta toimintaa Euroopan unionissa, niin ne ei tarvitsekaan täyttää. No sitten Yhdistyissä Arabiemiraateissa on ollut tapauksia ja salakuljettajat tietävät hyvin täsmällisesti sen, että kuinka, mistä saivat yhteistyökumppaneita. Libyan kriisin jälkeen tupakka on kulkeutunut Libyaan yhä enemmän, satoja kontteja niin sanotusti laillisesti kuljetetaan Libyaan, mutta ei oikeastaan tiedetä tarkalleen, että mitä sitten on tapahtunut siellä tai tulevatko ne sitten laillisesti maahan. Sitten Tunisia on toinen kohdemaa, viisi konttia on lähetetty Tunisian hiljattain, mutta Tunisian kollegat tullissa sanoivat, että nämä viisi konttia eivät koskaan tulleet perille, joten ehkä sitten ne onkin mennyt jonnekin muualle. Ja siksi teemme yhteistyötä eh, Euroopan unionin rajamailla muiden rannikkovartijoiden kanssa myöskin. Meillä on nyt useita asioita, aluksia, jotka ovat Georgiasta lähteneet liikkeelle. Aina puhutaan välimerestä, mutta meidän pitää myös pohtia ja valvoa Mustaa merta. Bulgaria, Romania ovat siellä rajamaita. Ja hiljattain Montenegrosta tuleva vene öö, jäi kiinni. Se pyrki tulemaan Montenegron vesille. 2000 vuonnahan Montenegrosta Italiaan saatiin kiinni tupakka-salakuljetuksia. Nyt sitten tämä toiminta loppui ja nyt tulee veneitä Montenegrosta Euroopan unionin alueelle. Nämä ovat päällisiä reittejä. Eli nyt hieman lukuja vielä vastatakseni tähän kolmanteen kysymykseen. Afrikkalaiset maat ovat sellaisia, joista tulee paljon tupakkaa, esimerkiksi Mauritania, Espanjassa Las Palmasista lähti 20 konttia tupakkaa Mauritaniaan. Ja Mauritaniassa ne ei menneet paikalliselle markkinoille, vaan todennäköisesti ne sitten kuljetettiin Saharan autiomaan kautta Pohjois-Afrikan maihin ja sitten salakuljetettiin takaisin Euroopan unionin. Eli näitä reittejä on monia ja ne sitten muuttuvat hyvin nopeasti poliittisen tilanteen mukaan. Syyria oli aikaisemmin kauttakulkumaa, mutta nyt siellä on rajoitettu monia reittejä 2011 27.5. Näiden rajoitusten vuoksi Syyria ei enää ole kauttakulkumaa. maa mutta pyritään kuitenkin tutkimaan, mitä tapahtuu ja pyrimme olemaan proaktiivisia. No, tilastotietoja, jotka vastaavat parlamentin edustajan kysymyksiin. Me keräämme tilastotietoja jäsenvaltioista, jotka ilmoittavat meille takavarikoista omissa maissaan kolmen kuukauden ajalta, mutta kyseessä on ainoastaan tupakatuotteiden eh, tupakoiden eh, takavarikoista, eli aitojen tuotteiden tai väärännettyjen tuotteen. Pulkarissa 2012 noin 83 miljoonaa tupakkaa on takavarikoitu joka vuosi tietysti. Ähm, annamme näitä tietoja jäsenvaltioille. Tämä on tärkeää, ei ainoastaan määrien vuoksi, vaan myöskin tupakkamerkkien vuoksi, jotta voimme sitten analysoida näitä reittejä, joita tupakat kulkevat. Eli jos kyseessä on tai kyseessä voi olla kautta kulkumaa tai sitten määränpäämaa. Kiitos. Dank u mevrouw eh, hebt een aanvulling. Kiitos. Edustaja Gressle, oliko teillä vielä lisäkysymys? Entä Kajerilla? Gressle. Wat iemand überall eh, Niin, Katania. Ongelmana on se, että tässä keskitytään Bulgariaan, mutta meille olisi tärkeää kuulla, mikä rooli Bulgarialla on tässä kaikessa. Sanotte, että se on 12 sijalla maailmanlaajuisessa salakuljetuksessa ja tämä ei ole mikä tahansa fakta. Eli haluaisin sitä kysymyksen siitä, mitä savukkeita Bulgarian kautta salakuljetetaan. Voisitteko lähettää meille tästä tiedon mahdollisimman nopeasti? Sitten mainitsitte Syyrian. Jos nyt lähdetään tässä katsomaan maailmaa laajemminkin. Meillä on siis Olafin tapaus, jossa tutkitaan erästä tapausta Syyriassa, ja tämä on nyt jatkunut varsin pitkään. Haluaisin tietää, kuinka pitkällä tässä nyt ollaan, ja kuinka monta tupakan salakuljetukseen liittyvää tapausta Olaf tällä hetkellä tutkii. Die laatste vraag over Syrië is... Viimeinen Syria-kysymys on totta kai mielenkiintoinen, koska meillä on ollut myös suullinen kysymys. Tuo kuuden viikon määräaika on kulunut jo umpeen kauan aikaa sitten. Voisitteko Katania vielä vastata Kreslen viimeiseen kysymykseen? Sì, l'indagine, eh, sorry, investigation, eh, GTA investigation is ongoing. Eh, concerning... Niin, tutkinta jatkuu. No tästä Syyrian kysymyksestä. Me olemme, monet Olafin vierailun aikana 2011 vuonna, että tätä rajoittavaa toimia Syyrian kohtaan on rikottu. Nyt Olaf tekee yhteistyötä Kyp Proksen tulliviranomaisten kanssa ja on huomattu useita kontteja heti sen jälkeen, kun nämä rajoittavat toimenpiteet syrjäkohtaan tulevat voimaan. Eli Kyproksella oltiin hyvin tietoisia tästä tilanteesta. No sitten täytyy tietysti sanoa, että Olaf ei pysty tai ei ole toimivaltainen tutkimaan näitä rajoittavien toimien noudattamatta jättämisiä syrjätapauksessa. Ja tässä tilanteessa me sitten informoimme tilanteesta Kyproksen edustukselle. Tästä yksityiskohtaisempaa tietoa minulla ei tällä hetkellä ole. No sitten näistä tupakkamerkeistä Bulgaariassa. Toimitan teille tiedot maisemman pian, koska jäsenvaltiot toimittavat meille tietoa niistä tupakkamerkeistä, joita eniten takavarikoidaan jäsenvaltioissa, mutta minun pitää kertoa teille, että kaikki jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ilmoita näitä tietoja. Jotkut jäsenvaltiot tiedottavat Olafille ainoastaan eh, tupakkatakavarikoiden kokonaismääristä, eivätkä näistä merkeistä. Eli jäsenvaltiolta me nämä tiedot saamme. Kiitos. äh, eh, das er noch Fragen sind? Selber. Onko vielä kysymyksiä? Jos ei, niin ehkä edustaja Gajer vielä lopuksi. Eikä? No. Ei vastausta, näin voin todeta, mutta luotan siihen, että herra Katania vielä antaa puheenvuoron, muistiinpanot ja jotta sitten ne, jotka lähtevät matkaan, saavat hyvän briefauksen mukaansa. Hyvä. Näin tämä Esityslista on käyty loppuun. Kiitokset kaikille. Huomenna tapaamme jälleen kello yhdeksältä, mutta nyt meillä on koordinaattoreiden kokous suljetun ovin. Kymmenen minuutin tauko ehkä ja kymmentä vailla viisi voimme jatkaa koordinaattoreiden kokouksella. Kiitos.